Ja tilannehan muuttuu. Joka tunti tulee uutta tietoa tästä kiistasta. Hyvät kollegat, tiedoksenne kerron, että Indonesian valtuuskunnan edustajat ovat mukana tuolla vieras galleriassa ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi hänen korkeutensa Kemas Asistambulalin. Delegacja Indonezji gości dziś w parlamencie w związku z siódmym... Indonesian valtuuskunta on täällä kan... E-, e-, Euroopan parlamentin EUn ja Indonesian välisen interparlamentaarisen ryhmän kokouksen seurannaisena ja siinähän käsitellään erityisesti ASEAN järjestön asioita. Indonesia on ensimmäinen maa, jonka kanssa EU solmi vuonna 2009 ystävyys- ja yhteistyösopimuksen. Ja suurella ilolla toivotan tervetulleeksi Indonesian parlamentin edustajat joukkoomme. No sitten seuraava tiedotusasia.